die präsidentin! einen schönen guten nachmittag. die sitzung ist hyvää iltapäivää. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko siitä jotain huomautettavaa? Ilmeisesti ei, eli pöytäkirja on hyväksytty.